Welcome back. We will now proceed. Uh, Tervetuloa takaisin. Jatketaan kokousta kohdasta 15 esityslistalla pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen. Tätähän on tässä valiokunnassa käsitelty nyt jo pari kuukautta annan ensin puheenvuoron esittelijälle, edustaja Pirinskille. Ole hyvä. Thank you, Madam Chair, and uh, you're quite right. Kiitos puheenjohtaja. Olette oikeassa, että tämä ongelma on ollut esillä jo jonkin aikaa valiokunnassa. Minä haluaisin jakaa kanssanne kollegat yleisen arvioinnin tai yleisen katsauksen, joka minulla on näistä tarkistuksista. Eli ne käytettiin määräaikaan mennessä. Ensinnäkin mainitsisin, että mietintö, jonka esittelin, sisältää 71 tarkistusta, joita ehdotin liittyen tähän komission ehdotukseen. Tarkistukset, jotka on jätetty sen jälkeen, niitä on 395 ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka tutustuivat tähän tärkeään ja, aihe- ja vaikeaan aiheeseen ja päättivät sitten jättää tarkistuksia. Minä olen kaiken kaikkiaan jättänyt 25 uutta tarkistusta, niistä 15 omia ja 10 no, on tehty sellaisten kollegoiden kanssa, jotka ovat Agnes Junkerissä, Evelyn Regner ja Teresa Griffin ja John Simon. Puheenjohtaja, haluaisin ainoastaan, että huomaisitte kolme asiaa, periaatteellista asiaa, jotka huomaa, kun lukee tämän, nämä tarkistukset, mistä on tärkeää, että valiokunta ymmärtää nämä asiat selvästi ja se arvioi niin samalla tavalla ensinnäkin mitä tulee tämän formin toimintaan ja mitä se tulee tekemään. Sitä pitää miettiä. Ja täällä on esitetty huolenaiheita, eli keskustelun aikana siitä, että kun puhutaan toimenpiteistä foorumeissa, niin jotenkin on sellainen käsitys, että jos foorumissa annetaan pakollisia toimenpiteitä tai toimenpiteitä, joista sovitaan formin tasolla, niin sitä syntyy huolenaihe, tai on syntynyt monilla kollegoilla sellaisia huolenaiheita, että joka on takana tarkistuksia, että se veisi pois tiettyjä etuoikeuksia, joita jäsenvaltioilla on. Ja haluan pain, painottaa tätä, siellä. minusta se on hyvin tärkeässä asemassa, kun pohditaan, mitä, mitä asenteita eri jäsenvaltioilla on jos tällainen foorumi halutaan perustaa. Myönteistä on se, että ei ole epäilystä siitä, että foorumi itsessään pitäisi perustaa. Kaikki kannat puoltavat tätä foorumia, mutta siinä kohtaa ihmiset alkavat epäröimään, kun pohditaan, että mitä foorumi tekisi, suosittelisiko jonkinlaisia toimenpiteitä, ja haluan sanoa selvästi sen, että se, että foorumi olisi keskustelufoorumi, jossa jaettaisiin parhaita käytänteitä, tarjottaisiin tietoa ja pohdittaisiin sitten tätä pimeää työtä, joka on hyvin moninainen aihe ja sen eri muotoja – niin sitten mitkä, mitä määrällisiä parametreja tähän liittyy. Ja kukaan ei ole sitä mieltä, ettei foorumi tuottaisi toimenpiteitä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, jotka olivat mukana toistaiseksi kahdessa tapaamisessa viime marraskuussa. Ja eilen oli myös tapaaminen kokous, jossa Tarkoituksena oli orientoitua ja selvittää, että mistä tässä nyt puhutaan. Toivottavasti tämän esityksen jälkeen tulevina päivinä mietimme tarkemmin sanamuotoja, jotka eh, eivät jätä sitten tulkinnan varaa ja että on selvää, että foorumi ei ole minkälainen toimenpiteitä tuottava kokonaisuus. Toinen periaateasia puheenjohtaja liittyy käsitteeseen, joka liittyy laillistamiseen tai virallistamiseen. Kollegat tietävät jo aikaisemmista esityksistä, että olen yrittänyt esittää, että tämä formi, joka luotaisiin, totta kai kyseessä pitäisi olla yhteistyöformi ja ennalta ehkäisevä formi, jolla siis torjuttaisiin ennalta pimeää työtä Tässä ei pitäisi kääntää selkänsä prosessille, vaan pitäisi pyrkiä rajoittamaan pimeä työtä ja toisaalta samalla, koska pimeä työtä esiintyy paljon ja se on vakava ongelma monissa jäsenvaltioissa. Joten ennaltaehkäisy ei, ei riitä ja rankaiseminen ei, ei riitä. Meillä tulee olla proaktiivinen lähestymistapa ja samalla pitää olla pakkokeinoja ja sanktioita käytössä myös. Kuten kaikki tiedämme, paljon keskustelua on käyty siitä, mitä tämä regularization eli virallistaminen tai virallistaminen tarkoittaa. Saattaa olla jollekin outo sana. Ja lopuksi kyse ei ole kyse sanasta itsestään, vaan siitä, mitä se tarkoittaa ja millainen tarve tällä formilla on tehdä yhteistyötä ja luoda toimenpiteitä, jotka salivat sitten sääntöjen noudattamisen ja joiden myötä sitten pimeä työ muuttuu, muuttuu tavalliseksi työksi. Ja FEM-valiokunnassa keskusteltiin tästä siirtymästä epävirallisesta viralliseen talouteen ja tätä kannatettiin. Joten tässä on käsite, josta puhutaan, joka pyritään nyt ottamaan käyttöön ja pyydän kaikkia kollegoita osallistumaan siihen, että saataisiin paras mahdollinen sanamuoto mutta meidän pitäisi jättää tätä tilaisuutta käyttämättä kolmanneksi. Meillä tulee tarpeeksi toimiva foorumi, joka perustetaan. Kyseessä ei ole mikään yleiskokous, jossa kaikki pitävät puheita ja käydään pitkiä keskusteluja, vaan pikemminkin tarpeeksi hyvin rakennettu tai strukturoitu, suunniteltu foorumi, jossa käydään järkevää asianmukaista keskustelua kun että vain tultaisiin, kokoonnuttaisiin ja keskusteltaisiin yleisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että jäsenvaltioilla olisi vastuujäsen, jolla se tarpeeksi toimivaltaa olla yhteydessä oman hallitukseensa. Joten olisi hyvä, että edustaja olisi, edustajia olisi myös ammattijärjestöistä ja työnantajajärjestöistä. Ja pitää myös pohtia, että mikä olisi komission rooli, kuinka tärkeä se sitten olisi, ja hallinnointi, sitten formin hallinnointi, sitäkin pitää pohtia tarkkaan. Olemme katsoneet muiden formeiden historioita, niissä on ollut yhdistelmiä siitä, että toisaalta komission on saanut hallinnointiin ja toisaalta omistajuusperiaatettakin on sovellettu, että formin jäseniä on ollut mukana tässä hallinnoinnissa ja johtamisessa. Ja ajatuksena olisi, että tämä foorumi olisi toimiva ja tarpeeksi hyvin toimiva, jotta yleistavoitteet saataisiin täytettyä, joka tarjoisi tämä foorumi tulisi tarjota lisäarvoa jokaisille jäsenvaltioille itselleen liittyen pimeän työn torjuntaan. Ja aivan lopuksi toivottavasti ymmärrätte tämä foorumi toisi yhteen eri toimijoiden intressit, eli ammattijärjestöt, yritykset ja myös veroviranomaiset olivat tässä mukana. Eli foorumin pitäisi olla voimakas väline joka voisi rankaista niitä, jotka hyötyvät pimeästä työstä, joko verkostona, joka tarjoaa pimeää työtä, tai sitten kyseessä voi olla yritykset, jotka, jotka toimivat epäreilun kilpailun puitteissa, mutta foorumin pitäisi siis puolustaa työntekijöiden oikeuksia, torjua ennalta olosuhteita, joita ei voida hyväksyä missään nimessä. Näin on usein pimeässä työssä. Ja pitäisi löytää oikeat kannustimet menemättä sen tarkempiin yksityiskohtiin. Eli miten formi voisi kannustaa pimentyön torjuntaan. Kiitos tästä mahdollisuudesta puhua tästä aiheesta, joka puhun ehkä vähän pidempään kuin olin ajatellut, mutta mielestäni tämä on tärkeä aihe ja mielelläni kuulen, mitä huomautuksia kollegoilla on. Kiitos. Thank you, Mr. Pirinski. Kiitoksia, edustaja Pirinski. Sitten annan vuoron varjoesittelijöille kaksi minuuttia kullekin ja adoitetaan EPPstä Romana Tomč. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Seveda najprej vse zahvala. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Pirinskiä hyvin tehdystä työstä. Tämä on tärkeä asiakirja, ja siihen on laadittu paljon tarkistuksia. Ja varmasti tämän eteen on nähty paljon vaivaa. Ja paljon kompromisseja pitää tehdä tulevaisuudessa. Pimeä työ on tosiaan suuri ongelma, suurempi joissain jäsenvaltioissa kuin toisissa. Ja Latvian puheenjohtajakaudella havaittiin tämä ja se otettiin yhdeksi painopistealueeksi ja olen siitä erittäin iloinen. Me tarvitsemme myöskin tehokkaan välineen, jotta voimme ennaltaehkäistä pimeää työtä ja tämä foorumi on yksi näistä tehokkaista välineistä. Nyt tiedämme, mitkä ongelmat ovat, ja meidän poliittisessa ryhmässämme olemme kiinnittäneet erityishuomiota tiettyihin asioihin, jotka täytyy ratkaista. Haluaisimme, että meillä on selkeät puitteet tälle foorumille. Tämä foorumi pitäisi olla väline, jotta päästään tiettyihin tavoitteisiin, ja sen täytyy mahdollistaa se, että vaihdamme hyviä käytänteitä. Yksi tärkeimpiä asioita, joka täytyy ratkaista tai ennaltaehkäistä, on se, että foorumista ei tule jotain sellaista, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Esimerkiksi uskon, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja jos kuuntelemme toisiamme, niin varmasti löydämme hyvän kompromissin ja sitten hyväksyä tämän ehdotuksen. Kiitos. Thank you. And now... Kiitos. Sitten niin Boilen kuen puolesta. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun tässä kuen varjoesittelijän puolesta. Hän on Kreikassa vaaliasioilla. Luen hänen kommenttinsa tähän mietintöön olen iloinen vuodessani olla varjoesittelijänä Kuen puolesta tässä asiassa. Meidän täytyy parantaa pimeän työn vastaista taistelua, jos haluamme todella torjua sitä niin tehokkaasti kuin mahdollista. Ja jotta tähän päästään, meidän täytyy ymmärtää, mitä pimeä työ on kaikissa sen muodoissaan, ja tästä syystä ehdotamme sen määritelmän muuttamista. Meillä on nykyisellään käytössä määritelmä vuodelta 1987 ja siinä sanotaan, että se on työtä, josta maksetaan, mutta josta ei kerrota viranomaisille. Meistä tämä on hieman naivi määritelmä, koska pimeä työ voi olla monenlaista ja nykyään se voi olla äh, muun muassa petoksen perusteella maksettavaa palkkaa tai muuta. Ja haluamme taistella pimeää työtä vastaan kaikin mahdollisin keinoin ja haluamme, että kansalliset valtiot ja sen valtiot pitävät tämän asian omalla agendallaan. Haluamme, että foorumista tulee mahdollisimman tehokas ja että sillä pystytään hallitsemaan tätä ilmiötä. Kuen mielestä tärkeää on pimeän työn ja Euroopan talouskriisin välinen yhteys. Nyt on aivan selvää, että taloustilanteen ja pimeän työn välillä on yhteys ja siksi tämän foorumin päätehtävänä tulisi olla tämän yhteyden tutkiminen. Tästä varmasti opitaan paljon ja se voi vaikuttaa myös näihin säästöpolitiikkoihin, joita pitäisi harkita uudestaan. Emme kannata pakollisia toimia tämän foorumin tuloksena. Ne voisivat olla pakollisia tai äh, vaihtoehtoisia, vapaaehtoisia toimia – Ymmärrän totta kai, että aihe on varsin arkaluonteinen useissa jäsenvaltioissa ja moni valtio haluaa pitää tämän omassa toimivallassaan, mutta en ymmärrä, kuinka pimeän työn parempi valvonta haittaisi ketään. Vihreät ovat tehneet hyvän tarkistuksen, jossa viitataan seutsopimuksen artiklaan 9, ja meistäkin tämän artiklan ottaminen oikeusperustaksi olisi hyvä perussopimuksessa mainittu, so, mainitut sosiaaliasiat tulisi pitää myös foorumin toiminnan oikeusperustan yhteydessä. Kiitoksia Pirinskille hyvästä työstä ja odotan innolla yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia sitten Teri Raintke vihreistä. Thank you very much. Um, to... Kiitos. Ensin alkuun minäkin haluaisin kiittää Parinskia tästä osallistuvasta prosessista, jonka hän on järjestänyt, ja varjostelijoiden tapaamisista, jotka on jo pidetty. Ja olen samaa mieltä Schnittin kanssa tarkistusten määrä, jonka olemme saaneet. Tähän mietintöön osoittaa, että se on hyvin tärkeä valiokuntamme mielestä tämä aihe, eli pimeä työ. Täysin oikeutetusti minusta olemme keskustelleet siitä, että ei ole mitään ratkaisua, joka sopii kaikkiin tapauksiin pimeässä työssä, eri haasteita on, eri, haasteet ovat erilaiset eri jäsenvaltioissa, mutta pimeä työ on ongelma kaikissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä, joten me uskomme vakaasti, että tämän foorumin perustaminen tuo lisäarvoa, kun taistellaan tätä ongelmaa vastaan. Kävimme keskustelua myös siitä, että jäsenvaltio olisi pakko osallistua siihen, ja meistä tämä on elintärkeää ei siksi, että haluamme pakottaa jäsenvaltioita tähän, mutta siksi, että jotta foorumi voisi toimia, niin jäsenvaltioiden osallistuminen on, on välttämätöntä. Ja heidän tulee olla halukkaita toimimaan tämän asian parissa. Vaikka tämä ongelma muodot ovat erilaiset eri jäsenvaltioissa. Me vihreät haluaisimme, että foorumi foorumin tehtävät ovat rajoitetut, mutta se pitäisi tuoda lisäarvoa kuitenkin ja pitäisi olla voimakas näitä asioita käsitellessään. Pelkäämme, että jos toimivaltuuksia ei anneta tarpeeksi foorumille, niin se on sitä tapaamis- ja keskustelupaikka. Ja meistä on jo asiantuntijaryhmiä, jotka keskustelevat näistä aiheista, joten haluaisimme, että foorumi menisi vielä pidemmälle ja tarjoaisi konkreettisia toimenpiteitä, jotta voidaan torjua pimeää työtä oikeusperustakysymys on tuotu täällä jo esille, niin teki GUE-ryhmä. Me haluamme, että foorumi alkuvaiheessa on foorumi, jossa jäsenet voivat jakaa parhaita käytänteitä, mutta lisäksi foorumi pitää myös pystyä kehittymään. Sen takia oikeusperustan muuttaminen ehdotukseen osoittaisi sen, että tämä kehitys on mahdollista ja että tulevaisuudessa foorumi voisi olla erinäköinen ja sen rooli voisi olla erilainen pimeän työn torjumisessa lopuksi, koska FEM-lausunto on täällä jo mainittu, pimeä työ, siinä on selkeä sukupuoliaspekti, Kuneva taisi olla tässä valmistelijana ja hän oli tässä, tässä FEM-lausunnossa siis ja hän on tarjonnut hyvän ehdotuksen tässä asiassa. Uskomme, että Tämä on hyvin tärkeää, kun puhutaan pimeän työn ongelmasta. Kiitos. Thank you. I give the floor to Kiitos. Sitten Tiziana Pegin, EFDD. Eh, grazie, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kollegat. Haluaisin kiittää Pirinskiä ennen kaikkea esittelijää. Hän on todella ottanut meidät mukaan tähän työhön. Mekin olimme mielellämme mukana laatimassa tarkistuksia tähän mietintöön, jossa tarkoituksena on torjua pimeää työtä. No, kun ajatellaan EUn budjettia, niin tämän budjettivaikutus olisi minimaalinen, mutta olisi kuitenkin tärkeää varmistaa, että ei ole mitään päällekkäisyyttä muiden kansainvälisten olemassa olevien rakenteiden kanssa, jotka myöskin pyrkivät torjumaan pimeää työtä. Ja meidän täytyy varmistaa, että Euroopan veronmaksajien varat käytetään tehokkaalla tavalla. Ja olen tarkistuksessani korostanut sitä, että tämä foorumi on sitten vastuullinen tälle valiokunnalle, jotta voimme varmistaa aina, että se toimii kunnolla. Uskon todellakin ratkaisuun, joka on eurooppalainen, mutta kuitenkin on tärkeää ottaa huomioon eri maiden väliset erot. Siellähän tilanteen vakavuus ja laajuus pimentyön osalta ovat hyvin erilaisia. Ja lopuksi halusin vielä korostaa sitä, että säästöpolitiikka, joka on pannut Etelä-Euroopan maat polvilleen, on pahentanut ja lisännyt pimeää työtä varsinkin. Kun katsotaan pimeää työtä, niin me voimme löytää uusia resursseja ja voimme taata enemmän oikeuksia työntekijöille, joilla tällä hetkellä niitä ei ole. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että pimeä työ ei ole sellainen, joka valitaan, vaan siihen pakotetaan. Thank you. Eh. Kiitoksia. Seuraavaksi komissio Juri Le Guin. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on järjestänyt kuulemistilaisuuksia ja jossa hän on valmistellut siis tätä lausuntoa. Ja erityisesti kiitos tuesta, jota komissio on saanut. On tärkeää, että on EU-tason ratkaisuja tähän ongelmaan myös. Ja kiitos siis muillekin jäsenille siitä, että on perust- ollaan perustamassa tätä foorumia. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että määritelmäkysymys. Sitä pitää työstää vielä formin puitteissa. Ehdotuksemme määritelmästä on lähtökohta, jotta työ saataisiin alkuun yhdessä edessä ja jotta olisi selvää, että emme työstä kysymyksiä, jotka liittyvät laittomaan toimintaan, vaan kuten täällä joku jo sanoi, niin on olemassa työn muotoja, joista ilmoitetaan väärällä tavalla ja niitä voitaisiin käsitellä näitä kysymyksiä siis foorumissa. Mitä tulee tähän virallisuus, laillisuuskysymykseen, huomaan, että tästä keskustellaan hyvin paljon täällä jäsenten parissa. No, meistä tämä regularization-kysymys, sitä pitäisi pohtia suhteessa jäsenvaltion käytänteisiin mielenkiintoisia kokemuksia muun muassa Italiasta, mutta ei ole selvää, että onko se sovellettavissa kaikkiin aloihin tai kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja me mietimme, että pitäisikö tämä olla yksi tärkeimmistä tavoitteista foorumille. Tätä voitaisiin tarkastella, kun Tehdään vaihtaneista näistä parhaista käytänteistä, mutta se ehkä pitäisi olla sen tärkeimpiä tavoitteita meistä foorumi, niin kuin täällä on jo sanottu. Tarvittaisiin käytännön toimenpiteitä, joita jäsenvaltiolla olisi ja ammattijärjestöillä muun muassa tai muilla sidosryhmillä, joilla voitaisiin torjua pimeää työtä. Olisi muassa analyysityökaluja, ja konkreettista yhteistyötä. Tämän alueella voitaisiin suorittaa tarkastuksia. Näin ollen voitaisiin tehdä siis työpaikkatarkastuksia, mutta myös muihinkin paikkoihin, muun muassa hallinnollisiin paik- äh, virastoihin muun muassa – Meillä on vielä muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän hallinnointiin, jota on tässä luonnoksessa esitelty. No, en halua nyt vielä luetella komission kantoja, niin kuin tämä olisi työhaastattelu, mutta muistutan, että olemme hyvässä asemassa, jotta voimme tuoda yhteen eri eurooppalaisia politiikkoja, oli kyse terveydestä, turvallisuudesta, työpaikoilla, sosiaaliturvat, maahanmuutto, verokysymykset, sisämarkkinat ynnä muuta. Tämän takia me komissio voimme tarjota foorumille nämä e, eri asiantuntijuudet, jotta voimme tehdä yhteistyötä eri kumppanien kanssa. Ja lisäksi myös rahoitusta on käytössä aivan eri tavalla. Ja eri järjestöjä mainittu tässä mietinnössä. Lisäksi pitää miettiä myös ammattijärjestöjen työntekijäjärjestöjen roolia. Ja komissiohan ehdottikin, että välttämättä olisi tarpeen, että ammattijärjestöt ja työnantajärjestöt olisivat mukana tässä, mutta ehkä tiettyjä kysymyksiä pitää ratkaista vielä, että mikä on heidän riippumattomuutensa suhteessa näihin kysymyksiin. Eli tässä siis mitä halusin sanoa ja onnea sitten jäsenille, jotka tekevät töitä tämän ehdotuksen parissa. Thank you. Eh, Kiitos sitten Brando Benifei. Um, thank you, Chair. Um, I would like also... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää Pirinskiä tässä mietinnössä. Hän on ottanut mukaan poliittisen harkinnan elementtejä liittyen foorumin perustamiseen. Me voimme sanoa, että se on jo sinänsä kaksitahoinen väline, mutta me tarvitsemme kolmiulotteista keskustelua ja se oli mahdollista kun ajatellaan, miten hän pohjusti tätä työtä. Eli haluaisin kiittää häntä tästä työstä, jota täysin tuen. Itse olen esittänyt muutamia tarkistuksia, jotta selkeämmin voidaan käyttää näitä mahdollisuuksia ja käyttää foorumia hyväksi, jotta sen työ olisi osa eurooppalaista mekanismia eli ohjausjaksoa. Ja sehän on esimerkki EUn lisäarvosta foorumille. Kollegani voivat nähdä, että 328, 327 ja 329 tarkistukseni liittyvät tämän foorumin tehtävään. Senhän pitäisi vaikuttaa ohjausjaksoprosessiin ja komission ja neuvoston kanssa pitäisi sitten analysoida tilannetta ja tehdä suosituksia. Ja sitten olen ehdottanut, että näistä tehtävistä lisäksi todetaan, että että foorumi voisi auttaa komissiota laatimaan työllisyysraportin alueilla, jotka liittyvät pimeään työhön ja työn laillistamiseen. Ja sitten sen pitäisi tehdä suosituksia, jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn pimeän työn osalta. Ja siinä vaiheessa sitten, kun me raportoimme tässä valiokunnassa ohjaisjaksosta. Eli sekä alku- että loppuvaiheessa ohjausjaksoa, sitten katsotaan tilannetta ja sitten käydään vuoro, vuoropuhelua, jota haluaisin käydä. Varmaan saamme aikaan enemmistön ja meillä on sitten käytännöllinen foorumi, joka on tämän tyyppinen ja joka olisi mielekäs kaikille sidosryhmille ja ennen kaikkea jäsenvaltioille. Ei olisi tärkeää, ja olen tehnyt tästä tarkistuksia, että mukaan otetaan myöskin työvoimapalveluiden edustajat kansainvälisellä tasolta ja myöskin työllisyysvaliokunnan edustajat, koska meidän täytyy olla varmoja, varmistaa se, että tiedämme, missä mennään. Thank you, Guillaume Balas. Kiitos sitten Guillaume Balas. Kiitos puheenjohtaja. Tuo oli mielenkiintoinen puheenvuoro. Minäkin haluan kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä ja siitä, että tätä asiaa nyt saadaan eteenpäin. Se on todella tärkeä asia Euroopan taloustilanteen takia ja myös pimeän työn yleisyyden takia. Minä haluaisin lyhyesti puhua muutamasta asiasta ja joudun lähtemään tässä pian tämän jälkeen. Meidän täytyy löytää tasapaino tässä asiassa – me tarvitsemme kunnollisen poliittisen prosessin tämän foorumin ympärille ja me tarvitsemme kaikki osapuolet tähän mukaan, työmarkkinaosapuolet ja myös jäsenvaltiot. Sanoisinpa, että tällaisen konseksuksen löytäminen voi olla aika vaikeaa tästä foorumista. Miksikö? No siksi, että tämä voi olla poliittisesti aika vaikea aihe jäsenvaltioille ja, jäsen, ja niiden tulokulmat tähän aiheeseen voivat olla hyvin erilaisia. Ja siksi minä uskon, että tässä kannattaa kiinnittää huomioita, huomiota juuri tiedon jakamiseen ja siihen, että todella keskitytään pimeän työn vastaiseen taisteluun, mutta samaan aikaan myös näiden pimeiden työpaikkojen laillistamiseen – komissio on todennut, että tämä voi olla yksi, yksi tavoite tälle foorumille, mutta ei ainoa tavoite, koska tässä toimintatavat voivat olla hyvin erilaisia. Varmasti tiedätte kaikki, mitä mieltä minä tästä asiasta olen. Näiden työpaikkojen laillistamisella olisi myös verovaikutuksia useissa jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa – olen itse tehnyt tarkistuksia tähän, tähän suuntaan. Sitten Renate Weber. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen työstään ja minä voimakkaasti kannatan tämän foorumin perustamista. Olen varma, että se tulee hyödyttämään pääasiassa työntekijöitä ei ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisia, jotka kerävät veroja, kantavat veroja, mutta siis työntekijät saavat parempaa suojaa tulevaisuudessa tämän myötä. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia, osa niistä on samansuuntaisia kuin mitä täällä jo on esitetty, mutta puhun ainoastaan muutamasta aiheesta ja Puhun siis om, äh, vain täällä omana itsenäni enkä alderyhmän puolesta. Muutama asia, muutama asia, joka on hieman, jotka ovat hieman arkaluontoisempia. Ensinnäkin tämä valeyrittäjyys. Minusta tämän ilmiön ei pitäisi kuulua tämän foorumin toiminnan alaan, sillä kyseessä ei ole pimeää työtä tai pimeä työ, vaan ns. väärä lausunto liittyen siihen, että mikä työn luonne on, ja siinä, näin ollen saattaisi olla rikollista toimintaa, mutta siis kyse on siitä, että vastuu kuuluu jäsenvaltioille tässä kysymyksessä. Toiseksi, tämä on ehkä ristiriitaista, mitä olen kuullut täällä, eli tämä pakollinen osallistuminen kaikilta jäsenvaltioilta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot olisivat osa tätä foorumia. Kuitenkin mietin, että se oikeusperusta, mikä on nyt otettu perussopimuksesta, niin tästä voidaan tehdä kyllä pakollinen jäsenvaltioille. Olen tarkastellut oikeusperustaa tarkkaan komission kanssa 151, 153 jos katsotaan kaikkia kohtia ja kirjaimia siellä, niin sitä ei voida tehdä pakollista kaikille jäsenvaltioille, jopa otsikkoista katsotaan. Eli on kyse parannetusta yhteistyöstä. Ja katsotaan myös artiklaa 9, jota vi, jonka vihreät mainitsivat, mutta tämä on siis vain tämä sopimuksen yleinen osa, tarvitaan jotain spesifimpää. Eli tästä syystä olen sitä mieltä, että formin tai se pitäisi olla jäsenvaltioiden päätös ja pitäisi löytää muita keinoja saada jäsenvaltiot osallistumaan tähän tämän foorumin toimintaan, jotta voisivat jakaa käytänteitä, jotta toiminta on ihan vakavasti otettavaa ja että jäsenvaltiot voisivat päättää, että tapahtuuko tämä alueellisella vai keskus, tasolla, mutta mielestäni tämä ei ole mahdollista pakollisella, pakollisuutta tähän soveltaa. Merci beaucoup. À mon tour, je vais euh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kollegaamme tästä merkittävästä työstä, erityisesti koska tämä foorumi on tärkeä, jotta voimme torjua pimeää työtä ja harmaata työtä. Eli en ole samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, vaikkakaan ei välttämättä pidä nyt keskittyä näihin näennäisiin itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Eli joko ei ilmoiteta työstä ollenkaan, tai sitten siitä ei ilmoiteta kokonaisuudessaan, mutta ne ovat vähän sama asia, eli meidän täytyy pystyä torjumaan näitä kysymyksiä. Meidän täytyy torjua tätä yhtäältä, koska jos tekee pimeää työtä, niin silloin ei myöskään työntekijöitä voida kuunnella suojella. Ja tässä on myöskin epäreilua kilpailua. Ja Alden kollegan pitäisi nyt ymmärtää että tästä epäreilusta kilpailusta yritysten välillä. Ja kolmanneksi, tämä on tietysti pois valtion kassasta. Ja nyt säästöaikoina, jos voisimme saada lisää rahaa valtion kassaan, niin se olisi hyvä viesti, jotta voisimme jatkaa tiettyjen politiikan alojen harjoittamista. Eli kaikki hankkeet, jotka mahdollistavat pimeän työn torjunnan, ovat tietysti tervetulleita. No, minulla on kolme tärkeää periaatetta, jotka haluaisin kertoa parlamentille. Ensinnäkin se, että kaikkien jäsenvaltioiden on pakko osallistua tähän ja ehkä jotain oikeudellista tutkimusta tehtävänä. Voimmeko tehdä tästä foorumista pakollisen, mutta ainakin poliittisesti mielestäni on tärkeää, että ilmoitamme, että ja osallistuminen on pakollista täysimittaisesti. Eli ei se ole mitään alakarte osallistumista. Eli sinne mennään, mutta ainoastaan tiettyjen asioiden osalta. Eli siellä pitää olla todellista tahtoa puhua käytänteistä, vaihtaa tietoja kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Toinen periaate, ja olen samaa mieltä kuin komissio koskien tätä sääntelyä. Eli sääntely on tietysti toimi, joka on otettu käsiteltäväksi. Mehän jo vähän ennakoimme jäsenvaltioiden työtä, mutta samalla ymmärrän kyllä huolenaiheet, joista Perinski puhui, kun hän sanoi, että ei voi ainoastaan toimia, jotka ovat rajoittavia. On tärkeää, että meillä on myöskin kannustimia, jotka auttavat jäsenvaltioita tekemään pimeästä työstä laillista työtä. Eli meidän täytyy muistaa, että tämä ei pidä nyt ennakoida jäsenvaltioiden työtä, ei pidä ehkä nyt puhua tästä laillistamisesta, mutta pitäisi miettiä näitä kannustimia, eikä ainoastaan näitä rankaisutoimia. Eli meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla saisimme aikaan sovun tästä asiasta. Ja lopuksi vielä tämä kaikkien tahojen osallistuminen. Tietysti poliittinen osallistuminen on tärkeää, mutta mehän tiedämme, että ilman hallintoja politiikalla ei ole paljon virkaa. Eli on tärkeää, että meillä on tehokkaita hallintoja, jotka tekevät yhteistyötä, mutta myöskin työmarkkinaosapuolet, jotka tietysti ovat tässä mukana, kun torjutaan pimeää työtä. Kiitos. Thank you, Kristiina Mor- Kiitos sitten Kristiina Morvai. Köszönöm szépen, egyetértek azzal, hogy nem csak a kifejezetten be nem jelentett Kiitoksia. Kyse ei ole pelkästään pimeästä työstä tai tästä foorumista. Eli siellä ei käsitellä pelkästään näitä kysymyksiä. On samanlaisia ilmiöitä, eli työ, josta ei ilmoiteta verottajalle, eli tehdään työtä, on työntekijä, on työnantaja, mutta työnantaja ei ilmoita työntekijästään – työntekijällä ei ole oikeuksia, ei sosiaalioikeuksia, hänestä ei makseta mitään sosiaalimaksuja. Ja esimerkiksi, mikäli hänen työoikeuksiaan loukataan, niin hän ei voi kääntyä minkään tahon puoleen. Sitten työ, josta on ilmoitettu väärin tai lumetyö. Unkarissa meillä on työntekijöitä, jotka saavat ainoastaan minimipalkkaa, ja se ei vastaa todellisuutta. Ja tarkistuksissa kyse on kolmannesta ilmiöstä, ja verotussyistä. Sekin voidaan laskea lumetyöksi mutta nämä työntekijät joutuvat toimimaan itsenäisinä ammatinharjoittajina, vaikka he eivät olekaan itsenäisiä. Kaikissa kolmessa tapauksessa työntekijä on täysin toisten armoilla. Ja työntekijä on tilanteessa, jossa hän ei voi tilanteen muuttaa. Unkarissa on suuria yrityksiä, joiden ainoa tavoite on tehdä maksimaalisesti voittoa, mutta on myöskin pieniä yrityksiä, jotka tähtäävät siihen, että verosääntely, taloudelliset olosuhteet, ja hallinnolliset taakat ovat niin korkeita, että niiden on pakko harjoittaa tällaista rekrytointipolitiikkaa. Tarkistus 91. Kyse on veropolitiikan valvonnasta. Mielestäni tällä foorumilla voitaisiin muun muassa tehdä maakohtaisia suosituksia ja sitten pitäisi lähemmin tarkastella missä on heikkouksia tietyissä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltio voi esimerkiksi väittää, että PK-yritysten eteen tehdään paljon, mutta sitten kun katsotaan tämän valtion talouspolitiikkaa, niin voidaan nähdä, että se ei pidä olekaan paikkaansa. Tai sitten katsotaan verojärjestelmiä, sosiaalimaksujärjestelmää, ja foorumilla voitaisiin käsitellä myöskin näitä kysymyksiä. Ja näkeekö esittelijä, että olisi mahdollista, että foorumille käsitellään myöskin näitä kysymyksiä? Pimeä työ on aihe, jossa jäsenvaltioilla on omia kokemuksia ja heidän pitäisi vaihtaa näitä kokemuksia jotta voimme suojella sekä työnantajien että työntekijöiden oikeuksia. Ja tällä tavalla voimme suojata kumpaakin osapuolta. Ja tällä tavalla voidaan säädellä paremmin työehtosopimuksia. Kiitos Thomas Mann. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Meillä on tässä hyvä pohja ja keskustelussakin on käynyt ilmi, että tämä foorumi tuo meille lisäarvoa. Ja se nähdään sitten, jos se ei ole mikään pelkkä foorumi, vaan katsomme millaisia tuloksia sieltä saadaan jatkotyöhön. Olemme parlamentissakin tehneet paljon julistuksia, emme halua estää pk-yritysten toimintaa. Ja tässä jos kuvattiin todellisuutta, Eli kaikkea työtä ilmoitetaan, jos sitä ilmoitetaan, niin sitä ilmoitetaan oikealla tavalla. Eli tätä kutsutaan Saksassakin pimeäksi työksi. No monet sanovat tietysti, että no, meidän on pakko näin toimia, mutta sitä ei voida sallia. Meillä pitää olla sääntelyä. Aikaisemmin esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivin osalta nähtiin, että omassa maassani Saksassa valvonta oli jopa liian liiallista. Poliisi, tulliviranomaiset kävivät rakennustyömailla ja komissio sitten totesi, että ei voi olla niin, että työaika ja työolosuhteet varmist, tarkistetaan, onko riittävästi sosiaaliturvaa. Ja sitten halutaan vielä, että nämä kaikki asiakirjat käännetään saksaksi. Eli tässä on liikaa valvontaa. No, EU-tuomioistuin sanoi, että se mitä teimme on oikeudenmukaista. Meillä täytyy, meidän täytyy tietää, onko tämä laillista, ei vai kyllä. Eli tähän tarvitaan riittävästi näkyvyyttä ja foorumi voi vaikuttaa siihen. Toivottavasti tämä onnistuu, tällainen foorumi. Sieltä ei voida sanoa, että meillä on valvontaa, joka on niin vähäistä, että sitä tuskin on ollenkaan. Ja tutki valvojilla on niin vähän valtuuksia, ettei mitään kunnollisia tutkimuksia voida tehdä, vaan sitten vain sanotaan, että no, näin ei tule käymään. Eli tämä on tärkeää pk-yrityksille, muille työntekijöille, joilla on oikeus kunnolliseen palkkaan. Olen laatinut muutamia tarkistuksia, eli emme halua vähentää valvonnan tasoa ja sitten myöskin tärkeä ajatus ei saa, ei saa sanoa, että on jokin keskuspaikka, vaan meillä pitää olla näitä maakohtaisia kokemuksia. Ja se on ihan oikein. Meillä on työmarkkinaosapuolet, eli meillä nyt on hyvä pohja tässä. Tässä on tullut paljon yhteistäkin esille, mutta sitten näitä määritelmiä pitää vielä katsoa. Tiedän kyllä, että voisimme yhdessä siirtyä oikeaan suuntaan. Kaikki valiokunnat eivät ole tässä mukana, mutta no, tehdään tämä sitten työllisyyden osalta. Omalla alueella meillä on hyviä kokemuksia liikemaailman todellisuudesta ja sen pitäisi heijastua myöskin tässä mietinnössä. Kiitos. Thank you. Uh, Sven. Kiitos sitten Sven Schulze. Lieber Kollegen. Hyvät kollegat, Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet mukana työstämässä tätä tekstiä. Usean kertaan on sanottu, että on erittäin tärkeää, että tämän formin kautta voidaan torjua pimeää työtä ja sitä voidaan käyttää sitten työpoliittisena välineenä. Mutta muutama asia on meille tärkeää, eli kyse on lähinnä siitä, että toissijaisuusperiaate tässäkin pitää muistaa. Ja haluaisin vielä todeta, että kaikessa ei voi toimia samalla tavalla, koska meillä on kansallisvaltioita, siellä on osittain hyviä järjestelmiä, jotka toimivat. Eli yksi malli ei sovi kaikille, koska silloin joissain jäsenvaltiossa olevat hyvät järjestelmät saattaisivat heiketä ja niin ei saa käydä. Pari sanaa vielä omista tarkistuksistani. On selvää, niin kuin edellisessä kokouksessa jo sanoin, että meillä ei ole mitään yhdenmukaista määritelmää pimeästä työstä ja jäsenvaltiosta toiseen määritelmät ovat erilaisia ja tästä syystä eh, olen puhunut tästä tarkistuksessa 99 ja lisäksi katson, että tämä pitäisi olla foorumi tahoille, joilla on päätöksenteko-oikeuksia ja jossa kaikki jäsenvaltiot ovat mukana, koska mikään ei ole pahempaa kuin se, että on foorumi, jossa aloitetaan keskustelut ja sitten siitä tulee vain keskusteluklubi, ja jossa on korkean tason edustajia ja viime kädessä sieltä ei kuitenkaan saada mitään tuloksia. Eli tarkoitus 223 liittyy tähän. Ja lopuksi vielä sanoisin, että jäsenvaltioiden pitää säilyttää oikeus itse päättää, miten nämä tulokset sitten toteutetaan kansallisella tasolla. Ja tarkistuksessa 243 ja 245 olen viitannut juuri näihin asioihin. Kiitos. Thank you all for your contribution. Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Äänestys tässä valiokunnassa tästä asiasta on 24. maaliskuuta. Aiemmin äänestykselle oli vähän aikaisempi päivämäärä, mutta nyt tarvitsemme enemmän aikaa kompromissitarkistusten laatimiseen. Kiitoksia edustaja Pirinski ja kiitoksia kaikille muillekin tästä keskustelusta. Nyt siirrytään sitten vastuuvapauskohtiin esityslistalla. Annan puheenvuoron esittelijä Marian Harkinille. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaan EUn yleisestä talousarviosta – Aluksi haluan kiittää kollegoita tarkistuksista. Olen saanut niitä 19 tähän lausuntoluonnokseen ja pystyin hyväksymään niistä suuren osan tai sitten pystyin laatimaan kompromissitarkistuksen. Niitä on yhteensä kolme. Ensimmäinen korvaa tarkistuksen kaksi se on aika selvä asia. Toinen kompromissi, tarkistus. Siitäkin on sovittu. Se korvaa tarkistukset 11 ja 13 ja sitten pääkompromissitarkistus korvaa tarkistukset 14 Ja minun tietääkseni nämä on lähetetty asian osaisille, tai ainakin suurin osa niistä on lähetetty. Ja sopimukseen on päästy. Ainoa yleiskommentti, jonka tässä vaiheessa esittäisin tästä lausunnosta, on, että on tärkeää huomata, että tuo virhetaso on hiukan noussut, mutta että se on kuitenkin toisiksi alhaisin kaikista toimintalohkoista. Se on tärkeää huomauttaa. Ja sitten toinen asia, jota voisi korostaa, ovat ne vaiheet, joilla pyritään laskemaan virhetasoa vieläkin alemmas ja erityisesti ne toimenpiteet, joihin komissio on ryhtynyt. Siellä on muun muassa tällaisia yksinkertaistettuja menettelyjä. Ja tähän liittyi yksi tarkistus, jota en voinut hyväksyä ja se oli numeroltaan seitsemän. Siihen olin kirjoittanut, että ottaa ilolla vastaan nämä yksinkertaistetut menettelyt, mutta kollega Roland sitten ehdotti, että siinä sanotaan, että huomauttaa. No, tämä asia varmasti saadaan sovittua. Ja sitten siellä huomautettiin myös, että EUn hankkeella täytyy olla lisäarvoa, jotta näitä varoja ylipäänsä kannattaa käyttää, mutta että tässä täytyy olla hyvin huolellinen ja varovainen, jotta meillä on kunnollista valvontaa ja kunnollisia tarkistuksia paikoillaan paikoillaan ja että tosiaan tätä lisäarvoa syntyy, ettei rahaa käytetä turhaan. Olen tyytyväinen komission tässä asiassa tekemään työhön ja ne heikkoudet, joita näistä riskiperusteisista tarkastuksista löytyy, ne toimivat hyvin ja suuntaviivoja on annettu jäsenvaltioille ja edistystä on tapahtunut. Nyt kuulisin mielenkiinnolla kollegoiden kantoja. Kiitos. Kiitos. Claude Roland EPPstä varjoesittelijä saa puheenvuoron. Oui, donc très, très rapidement, Hyvin nopeasti ensinnäkin kiitos valmistelijalle hänen työstään, toiminut tehokkaasti. Hän on myös pyrkinyt löytämään kompromisseja, jotta saadaan vietyä asiaa eteenpäin ja näitä tavoitteita, joita mielestäni kompromissit, jotka on löydetty, ovat olleet hyviä kompromisseja, jotka eivät tähdä meille ongelmia. Myös mitä tulee tarkistuksen seitsemän, siitä keskustelimme jo, ja olen siis yhtä mieltä valmistelijan kannan kanssa, joten meistä tämä lausunto ei ole mitenkään ongelmallinen, ja voimme näitä kompromisseja myös sitten kannattaa. Thank you. Uh, eh, Mr. Kiitos sitten Pirinski asia ryhmän puolesta. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Ja olen kiitollinen siitä, että hän on hyväksynyt minun tarkistukseni 6 ja 19. Tuen myöskin suullista tarkistusta tarkistuksen 19, jota hän ehdottanut, ja tuen kompromissia, jonka hankin on laatinut – joka liittyy tarkistuksiin 14 ja 18. Haluaisin vain tyyttää esittelijää miettimään vielä kerran, olisiko mahdollista tehdä tarkistuksista 12 ja 13. Olen esittänyt tiettyä sanamuotoa saman esittelijä. Ja tässähän viitataan samaan kohtaan Eli että jäsenvaltioiden varojen käyttö, sitä pitäisi valvoa tehokkaasti ja myöskin sillä pitäisi saada tuloksia, joista sosiaalirahasto on puhunut. Näin se vaikuttaisi Euroopan kansalaisten elämään. Hakenin ehdottama teksti ottaa esiin huolenaiheita siinä mielessä, että ehkä ei havaittaisi rikkomuksia Tässä on puhuttu näistä rikkomussäännöistä. Ja tässä ehkä pitäisi olla toinen termi englanninkielisessä toisinnossa. Eli tämä nyt oli ainoa ehdotukseni minulta. sitten muut tarkistukset voimme tukea esittelijää muissa tarkistuksissa 1, 3, 7, 10. Siis 1, 3, 70 ovat sellaisia, joita emme voi tukea. Kiitos. Thank you. And I can't see... Kiitos. Muita varjoesittelijöitä ei näytä olevan paikalla. mutta sinä halusit kommentoida ja valova, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa Mari ja kaikkia varjostelijoita ja haluan varmistaa, että käymme hyvin tarkkaan läpi näitä vastuuvapauskysymyksiä eilen kontvaliokunnassa ja minä olin mukana, kun komissaari Tysonia kuultiin ja arvostan näitä keskusteluita käytiin kollegoiden kanssa, sillä se, että virhetaso on hyvin alhainen, niin on hienoa. Se on alhaisempi kuin EU-keskiarvo. Ja hankkeista on tulossa yhä tehokkaampia. Ja arvostin eniten eilisessä, eilisessä niitä keskusteluja, joita käytiin siitä, miten voitaisiin paremmin varmistaa lopullinen vaikutus näillä hankkeilla, sillä tämä voi olla ehkä vaikeampaa kuin sosiaalisissa hankkeissa kuin muissa hankkeissa, joten komission jäsenen ja hänen kollegoidensa kanssa katsoimme hyvin tarkkaan, miten löytää indikaattoreita, hyviä toimia, miten mitata lopullista tulosta, joten me varmistaa, että molemmat valiokunnat tekevät erinomaista työtä tässä asiassa ja olen hyvin tyytyväinen näistä parannuksista, joita on nähty. Kiitos. Thank you also for the Kiitoksia talousarviovalvontavaliokunnan puolesta. Tästä äänestetään 29. päivä tätä kuuta, eli seuraavassa kokouksessamme siis. Ja näin vielä loppukommentti. Olkaa hyvä, esittelijä Harkin. Niin puhun hyvin lyhyesti. niin edustaja Pirinskille sanoisin, että ymmärrän kyllä mitä sanotte ja huolenaiheita on tarkistusten 12 ja 13 kanssa. Toivottavasti niissä pääsemme kompromissiin. Ja vielä eräs huomio, jonka olisi voinut esittää heti alkuun, oli, että ää, tai se liittyy tarkistukseen 5, joka tai en tiedä onko sen tekijä itse asiassa paikalla täällä, mutta Siinä tuo viittaus OJ:hin on epäasianmukainen, eikä ESR saisi käyttää työpaikkojen siirtämiseen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Ja sitten tässä puhutaan myös näistä suurista hankkeista, mutta mehän tiedämme, että ESR on itse asiassa ihmisiin tehtäviä sijoituksia varten, eikä, eikä niinkään yritysinvestointeja, yrityshankkeita varten. Tämä asia on tullut esiin myös globalisaatiorahaston kohdalla, kuten puheenjohtaja hyvin tietää. En tiedä, onko se relevanttia tässä, eikä tuo viittaus tuohon viralliseen lehteen ole missään tapauksessa oikein. Mutta kun se ei kerran tässä ole relevantti, niin en, en usko, että voin sitä tukea tässä. Se olisi pitänyt sanoa jo aiemmin. Poliittisesti tuen kyllä tuota ajatusta, mutta minusta tässä se ei ole relevantti. Kiitoksia. No niin, tämä kelpaa meille. Eli äänestämme seuraavassa valiokunnan kokouksessa 29. tätä kuuta. Kiitoksia kaikille puheenvuoroista ja hyvää illanjatkoa. I'm trying to finish the meeting all the time, and but you of, of course wants to go through uh, uh, the agent. Niin, minä jo tässä olin lopettamassa kokousta, mutta vielä on vielä näitä virastoja. Valmistelija Harkinilla on kuitenkin edelleen puheenvuoro. Olkaa hyvä. No, en ole vielä päässyt päätökseen, mutta en pidä tätä liian pitkään sillä asia on ollut melko selvä. Ja olen puhunut kollegoiden kanssa jo näistä asioista. Olemme sovinneet pitkä, sopineet pitkälti tarkistuksista, mitä tulee lausuntoon, joka koskee CDFOPia. Sain kolme tarkistusta ja hyväksyin ne kaikki. Kaikki on lisätty asiakirjaan. Ja ainoa muu kommentti on, että kun luin näitä kirjoja, niin oli hieno nähdä, miten relevanttia keskuksen työ on eurooppalaiselle koulutukselle ja siihen liittyvälle strategialle ylipäänsä. Ja lisäksi minusta CDFOP tunnustetaan johtavana asiantuntijakeskuksena. Ja yksi aiheesta, joka on tullut esille tässä lausunnossa, josta olen keskustellut muiden historioiden kanssa, liittyi taitojen vanhentumiseen. Ja keskustelin komissiojäsen Tysonin kanssa jo tästä, että joskus meistä vaikuttaa siltä, että kaikki mitä tarvitsee on, on lisäkoulutus, mutta pitää ottaa huomioon kysyntä ja tarjonta ja mielestäni dokumentaatio osoittaa tämän, mutta olen tyytyväinen näihin tarkistuksiin ja voin ne hyväksyä ja lisätä ne tähän tekstiin. Are you ready to go to the next one? Siirrytäänkö seuraavaan vai haluaako Pirinski kommentoida ennen sitä? We treat all four of them. Voisimme käydä nämä kaikki ensin läpi. Näitä on neljä, viisi, Therefore, yes. Is that okay with you? Please. Sopiko tämä? Okay. Um, so, if I don't get a heart attack doing this. Um, Sitten nyt saa sydäriä, eli tämä Eurofund-lausunto. sai neljä tarkistusta siihen liittyen ja hyväksyin ne kaikki En ole lisätty tekstiin ja on suullinen tarkistus, joka, joka on Laura Lenz, tai liittyen hänen tarkistuksessa kaksi, ja kuten sanoin, voin hyväksyä sen. Seuraava lausunto koski Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa ja kolme tarkistusta siihen liittyen sain. Osa niistä vähän pienempiä ja esimerkiksi siihen, että saataisiin Espanjan veromaisten kanssa sopimuspäätökseen, sen pystyn hyväksymään. Ja tarkistus, joka liittyi aktiivispohjaiseen budjetointiin, sen pystyn hyväksymään. Ja olemme saaneet sovun aikaiseksi näissä kysymyksissä. Tämä tulee Euroopan koulutussäätiöön ja siihen liittyvän lausuntoon. Kaksi tarkistusta, yksi minulta yksi Rolandilta. Ja saimme kompromissitarkistuksen sitten tehtyä. Voin hyväksyä sen ja Roland myös, ymmärtääkseni. Ja tässä nämä neljä sitten vastuuvapauslausuntoa eri keskuksista ja virastoista ja sun muista. Ja olemme tehneet töitä jo tämän huoneen ulkopuolelle ja useimmat ovat varmasti tyytyväisiä tähän. Kiitos. Thank you. Um, kiitos. Mr. Roland. Edustaja Roland, olkaa hyvä. Très rapidement, président. On... Niin ihan lyhyesti. Haluaisin korostaa, että kyse on kompromisseista, jotka ovat myönteisiä ja oikean suuntaisia minusta ja joita voidaan tukea ongelmitta, mutta virastojen osalta yleisesti on vähemmän virheitä. Se on tärkeä asia korostaa. Ja meillä on myöskin hyvää tarkistustyötä tehty. Ehkä pari asiaa vielä CDFOPista. Se on erittäin tärkeä väline ja tiedämme sen. Koulutus on keskeisen tärkeä kysymys tällä hetkellä. Ja haluaisin korostaa sitä, että riski kestävästä työttömyydestä voi tuhota kompetensseja, joita työvoimalla on. Ja myöskin Eurofond on hyvin tunnettu Euroopassa, mutta myös sen ulkopuolella hyvin monta kertaa kansainvälinen työjärjestö on tukeutunut Eurofondin työhön ja tutkimuksiin, joita ilossa nyt tehdään. Eli Euroopan ulkopuolella käytetään metodologiaa, joka on kehitetty Eurofonissa. Eli kyse on tärkeistä virastoista, jotka kehittyvät hyvin, varsinkin kun nämä toimipaikkakysymykset ollaan nyt ratkaisemassa kaikkien virastojen osalta. Does Mr. Pirinski wants to... Haluaako Pirinski vielä kommentoida? Thanks, thank you. Madam Chair, uh, I am happy. Niin, puheenjohtaja, minulle sopii tuo yhteenveto, jonka edustaja Harkin tässä nyt teki. Me hyväksymme hänen mainitsemansa kompromissitarkistukset ja nämä ehdotukset, jotka hän on tehnyt, ovat asiallisia. Siellä on yksi tai kaksi pientä seikkaa, joita vielä ehkä voisi tutkiskella. Yksi liittyy raporttiin, joka mainitaan ja että se tulisi tehdä vuonna 2014 CDFOPin työstä siis. Ja tuo tämä tutkimus on jo tehty taidoista ja minun ymmärtääkseni se esitellään ja siitä keskustellaan varsin pian. Tämä vain päivityksenä tuohon asiaan liittyen. Mutta yleisesti ottaen olemme ihan tyytyväisiä. Harkin. Kiitos oikein paljon. Puhun kollegalle sitten jälkeenpäin tästä vielä. Viimeinen mietintö käsittelee vastuu vapauden myöntämistä kaikkien erillisvirastojen talousarvioista. Pieni hetki. Yes, the performance. No niin, tässä näin. Toiminta, eli sain viisi tarkistusta liittyen tähän mietintöön, kaksi kompromissia. Uskoakseni niistä on sovittu sovittu sitten, ja yksi tarkistus tuli Pirinski, Pirinskiltä. Sen hyväksyin. Hetki pieni. Yksi huomautus sitten tässä kaikki. Eli jälleen kerran tämä liittyy siihen, että sovitaan erillisvirastojen tasa-arvoiden toteuttamisen täytäntöönpanosta ja edistyksestä, joka on tapahtunut monilla eri osa-alueilla. On tärkeää, että edistystä havaitaan ja synergioita on saavutettu siellä, missä niin on mahdollista. Ja lisäksi, kuten näette osassa tai kompromisseja, niin siinä ehdotetaan, että komission pitäisi jatkaa sitä, että se arvioisi mahdollisuutta liittää, fuusioida virastoja. Se on parlamentin kanta siis, ja minun erityisesti siis, mitä tulee hallinnointipuoleen muun muassa. Ja tämä pitäisi maksimoida tätä komplementaarisuutta, täydentävyyttä. Tässä kaikki puheenjohtaja lisättävää. Mr. Pirinski. Pirinski. Appreciation for... Haluaisin vain kiittää siitä, että hyväksytte tarkistukseni. Ja arvostan työtä, jota Haakin on tehnyt näiden lausuntojen osalta. Thank you, Madam Harkin, and, and thank you all. Now. Kiitoksia kaikki. No nyt sitten voimme päättää kokouksen. Ja kaikki pääsevät kotimatkalle. Kiitos.